parlamentin 29.3.2012 keskeytetyn istuntokauden uudelleen avatuksi. Hyvät kollegat, olen hyvin iloinen, että voin toivottaa tervetulleeksi 12 Kroatian tarkkailija ensimmäiseen täysistuntoonsa Verehrte Kolleginnen und Kollegen aus. Arvoisat kollegat Kroatiasta. Tänään te otatte osaa täysistuntoon tässä salissa ensimmäistä kertaa. Tästä päivästä lähtien osallistutte myös valiokuntien ryhmien kokouksiin, osallistutte keskusteluun. Ja näin kun ajatellaan tätä edessä olevaa maanne liittymistä, valmistelette sitä hyvin, olette siihen valmistautuneita. Ja kun ajatellaan täysjäsenyyttä, niin se on sen kannalta hyvä. Euroopan parlamentti, kuten kaikki tiedätte, hyvät näistä herrat, on jo ratifioinut tämän liittymispöytäkirjan. Ja toivomme, että ensimmäinen heinäkuuta 2013 Kroatia on sitten 28. jäsenvaltio EU:ssa. Das wird ein historischer Tag sein für tulee historiallinen päivä Kroatialle. Uskon, että se tulee historiallinen päivä myös Euroopan unionille ja historiallinen päivä Länsi-Balkanin alueelle yleensäkin. Hyvät naisten herrat, nyt kun näitä tarkkailijoita on, jos myöhemmin he ovat sitten täysiseniä, niin se on signaali siitä, että huolimatta tästä kriisistä, josta tietysti täytyy päivittäin keskustella, niin Euroopan unioni ajatuksena kansojen ja valtioiden rajat ylittävästä yhteistyöstä ei ole menettänyt lumostaan. On vielä niitäkin on monia, jotka tätä prosessia kadehtivat ja mukaan tulevia mukaan haluavia on. Tätä ei pitäisi pitää nähdä kuormana, vaan suurena mahdollisuutena. Eurooppalaisen integraation ajatuksen vahvistamisena. Sen vuoksi pidän rohkaisevana sitä, että olette täällä mukana, kun meidän, meidän täytyy niin usein ajatella, että mikä mieli tässä integraatiossa on. Ja Symbolisesti tämä tulee esille myös siinä, että täällä on uusia tarkkailijoita Kroatiasta. Eli vielä kerran syömistä tervetuloa. Das Protokoll der Sitzungen vom 28. und 29. maaliskuuta järjestetyistä istunnosta pöytäkirjat ovat asetettu saatavilla. Onko, niitä, onko niistä vastahuomautuksia? Näin ei ole. Pöytäkirjat on näin hyväksytty. Herra Dimitar Stojanov on vetänyt pois hakemuksen.